Colleagues, I'm beginning with the announcements, but... Uh, Kollegat, aloitan ilmoitusasioilla, mutta äänestykset alkavat vasta sitten, kun kaikki ovat valmiina. Ensin kieliprofiili. Uh, interpretation will be available in all languages except... Ikävä kyllä tulkit joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on työehtokiista parlamentin hallinnon kanssa tulkien uusista työehdoista. Vakkovaroitus on päällä. Kiistan takia tulkkaus tässä kokouksessa päättyy ohjelman mukaisesti kello 20.00. Protection of persons reporting on breaches Lenars EPPstä on nimitetty esittelijäksi tästä korjatusta ehdotuksesta jossa määritellään yhteen toimivuussäännöt EUn tietojärjestelmien suhteen. Rajavalvonnassa Nuno Melo EPPstä on nimitetty esittelijäksi korjatussa ehdotuksessa, joka liittyy asetukseen ja yhteen toimivuuteen EUn tietojärjestelmien poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön ja maahanmuuttokysymysten suhteen. Sopivatko valiokunnalle nämä nimitykset? Get ready for the vote. Ja valmistautukaapa äänestykseen. Äänestämme sähköisesti. Jos teillä ei ole äänestyskorttia mukana, niin kertokaapa siitä nyt. Kaikilla taitaa nyt olla sähköiset kortit mukana, jos koordinaattorit nyt saisivat kaikki valmiiksi äänestystä varten. no jos laitetaan vaikka tämä We are, we are 17 at the moment. We, are, we have it all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 nyt kohtaan kolme esityslistalla Unkarin tilanne. Meillä on 17. toukokuuta Euroopan parlamentin päätöslauselma hyväksyttynä ja nyt kyse on mietinnön hyväksymisestä. Edustaja Sargentini on esittelijä. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ei. Selvä. Voimme ryhtyä äänestämään. Yksi ilmoitus, eli Silvi Guillaume ei ole allekirjoittanut äh, tarkistusta kaksi äh, kolme viittä ja hän pyytää, että hänen nimensä otetaan pois tästä tarkistuksesta. Nyt voimme mennä varsinaiseen äänestykseen. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Uh, the vote is still... Äänestys on käynnissä. Nyt vielä jäsenet istuutuvat. Istuutukaa nyt alas paikoillenne. Äänestys on edelleen auki. Tällä välillä ilmoitan, että EPP on yksi liikaa. Yksi EPPn jäsen voisi ottaa kortin pois äänestyskoneesta. Nyt on hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. That is carried. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Nyt SDllä on yksi liikaa, jos yksi SED-läinen ottaa kortin pois koneesta. Yksi kortti SEDllä liikaa. Tomas, sinä olet EPPssä. Ihan vain muistutuksena. No niin, Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 9. Äänestys alkaa. Compromise 9. Vote Kompromissi 9. Äänestys päättyy. EPPllä yksi liikaa. Kaikki ovat innoissaan tänään, mutta jos yksi kortti EPPltä nyt otetaan pois koneesta. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 38 ja toinen osa. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 2, 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 37. Äänestys alkaa. Ei vaan puheenjohtaja korjaa. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 154. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 44 suullisella tarkistuksella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 46. Äänestys alkaa. Eli nyt sitten äänestämme. Niin, sehän hylättiin. We voted just at 45, didn't we? Mehän äänestimme juuri kompromissit 45, varmistaa puheenjohtaja. So, so hold on, hold on. Hetkonen, hetkonen. Eli kompromissi 45, haluatte tarkistaa sen? Hold on, hold on. Why? Do, were there mistakes? Nyt pyydetään sitä, että toistamme vielä kompromissi 45 äänestyksen. Can everyone just calm down a bit? Is there a point of order? Työjärjestyspuheenvuoro aivan nopeasti. Chairman, the problem is that the vote didn't... Niin, puheenjohtaja. Niin, tuohan ei neutraloinut itseään edellisen äänestyksen jälkeen, se on se ongelma. Just to make... No niin, otetaan 45 vielä uudestaan. Kompromissi 45, äänestys alkaa. Mr. Jurek, please. Edustaja Jurek. Na jakiej okay. podstawie ma być przeprowadzona... Niin millä pohjalla, miltä, miksi me toistamme tämän äänestyksen, millä perusteella, millä perusteella, koska viimeksi täysistunnossa meillä oli paljon pyyntöjä myös suurimmilta ryhmiltä toistaa äänestyksiä. Ja silloin nämä kaikki pyynnöt hylättiin. Ei ole käytäntönä, että hylätään äänestys, koska kaikki ovat tyytyväisiä. Olette aivan oikeassa, edustaja Jurek. Ei ole tapana toista äänestyksiä. Kaksi poliittista ryhmää ainakin ilmaisi, että tulos jäi epäselväksi. Sen takia otamme tämän kompromissin 45 uudestaan. Pyysitte kesken äänestystä työjärjestyspuheenvuoroa. Yritetään välttää tätä ja selvyyden vuoksi otamme tämän kompromissin 45 uudestaan. Äänestys alkaa. Given my answer, just, just let's... Annoin jo vastauksen, eli kompromissi 45. Niin mikä tässä nyt on oikein epäselvää? Just vote. Edustaja Jurek, äänestys on nyt on käynnissä, eli äänestäkää nyt vain. Kompromissi 45. Not anymore. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Compromise 46. The vote is open. Kompromissi 46. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi, kuusi, yhdeksän Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 48a. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 49, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 178, toinen osa, äänestys alkaa. Yksi seitsemän kahdeksan toinen osa. Äänestys jatkuu vielä ja nyt päättyy. Hylätty. Okei. Okay. Amendment 202. 202. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. That's 202, the first part. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kolmas osa 202 tarkistuksessa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 50. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 8, 6. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 188 vain lisäys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 51. Äänestys alkaa. Vote is closed. Carried. Hyväksytty. Kompromissi 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 208. Lisäys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 210. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 212 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 56 kompromissi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 220. Lisäyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 233. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 244. Vain lisäys. 244 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 247. Lisäys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 257. Lisäys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 164. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 250. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 253. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi, Johdantos on kappaleissa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi kolme, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi neljä, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Lisäys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys ja musiikin kerran. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta 19 vastaan. Ei tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle. Mr. Jurek, you have a point of order, please. Edustaja Jurek, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. J'annonce l'opinion minoritaire euh, pour... Niin, vähemmistökanta tähän äh, äänestykseen. Can have the minority opinion on... Kyllä. Säännön 52 mukaisesti voitte jättää vähemmistökannan sihteeristölle tiedoksi. Kiitos. Kiitos kollegat. Ei suinkaan vielä ollut kaikki hoidossa näissä äänestyksissä, vaan seuraava äänestys on vielä ohjelmassa. Päätöslauselma. Olemme saaneet poliittisten ryhmien laajan sopimuksen tekstiluonnoksesta. Päätöslauselma äh, Libe-valiokunnan suullisen kysymyksen seurauksena kyse on ohjeistuksesta jäsenvaltiolle siitä, että humanitaarista apua ei tulisi kriminalisoida. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. Sorry to those of you taken your voting. Pahoittelen niille, jotka otitte kortit jo esille. Pankaapa ne lastauteen ja äänestäkää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestättekö kaikki? It's my mistake. I can... Minun virheeni. Minun kehokieleni oli harhaanjohtavaa. Ja minun päätöslauselmanikkihan tämä on. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta 16 vastaan kaksi tyhjää ääntä. Kiitos. Nyt äänestykset on hoidettu. Kiitos kollegat. Colleagues, begin on point five in just a... Kollegat, kohdan viisi käsittely alkaa hetken kuluttua. Jos ette jää äh, tätä kohtaa varten saliin, niin poistukaa hiljaa salista. Kiitos. Colleagues, um, very happy to... Kollegat, minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Giovanni Buttarelli. Hän on Euroopan tietosuojavaltuutettu. Tervetuloa koko hänen tiimilleen. Herra Buttarelli esittelee meille lausuntonsa, jonka aiheena on verkkomanipulointi ja henkilötietojen käyttö. Tervetuloa vielä kerran. Haluan kiittää henkilökohtaisesti häntä siitä työstä, jota hän on tehnyt yleisen tietosuoja-asetuksen parissa viime aikoina, viime viikkojen aikana erityisesti. mä, äh, tämän pidemmittä puheitta pyydän Giovanni Buttarellia käyttämään puheenvuoron ja käyttämään 10 minuutin puheaikansa. Kiitos. Mr. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät edustajat, olen oikein iloinen kutsustanne tänne valiokuntaan tänään. Ymmärsin, että tämä ei ole sattumaa, että tämä asia on nyt esityslistalla juuri ennen tuota kuulemistilaisuutta, joka järjestää yhdessä Afkon Itren ja tämän valiokunnan kanssa – Euroopan tietosuojavaltuutettu on työstänyt lausuntoaan verkkomanipuloinnista ja henkilötiedoista nyt muutaman kuukauden ajan sen jälkeen, kun tämä Facebook- ja Cambridge Analytica-skandaali tuli päivänvaloon. Roomassa oli mini G7-kokous viime vuonna ja pian sen jälkeen minulle kävi selväksi, että nämä niin kutsutut valeuutiset – ovat tulosta siitä, että ihmisten henkilötietoja on käytetty systemaattisesti väärin. Ja EUkin tästä jotain sanoi silloin, kun tuo uutinen tuli mediaan. Mutta päivitystä ei siihen ole tullut ja ongelma on sellainen, että kyse ei ainoastaan ole kahden yrityksen sensaatiomaista väärinkäytöksistä, ihmisten tietojen suhteen. He ovat käyttäneet tietoja epäeettisesti ja jopa lainvastaisesti, mutta meidän näkökulmamme mukaan tämä ilmiö ei rajoitu vain sosiaalisen mediaan ja sen sisältöön. Ja nyt ei kannata trivialisoida tätä ilmiötä tällä tavoin. Tämä Facebook ja Cambridge Analytica tarina koskee koko digitaalista informaatioekosysteemiä ekosysteemi ei ollut mikään välttämättömyys, mutta se on kasvanut vähitellen ja sillä on tiettyjä moraalisia ja oikeudellisia rajoitteita. Yleinen tietosuoja-asetus sen voimaantulon jälkeen ää, esiin on noussut muitakin huomionarvoisia seikkoja ja siksi omissa resursseissamme painotimme nimenomaan tätä lausuntoa nyt ja haluaisin tuoda tietoonemme muutamia faktoja, jotka olemme saaneet selville. Ensinnäkin johtopäätös. Pieni määrä valtavan suuria yrityksiä toimii nyt portinvartioina digitaaliseen sisältöön, jota useimmat meistä käyttävät. Ja toisekseen kolme neljäsosaa eurooppalaisista käyttää internettiä eikä niinkään TVtä ja sanomalehtiä tiedonlähteenä. Ja kolmanneksi Suurin osa ihmisistä etsii tietoa nyt internetistä älypuhelimien avulla. Ja suurilla yrityksillä on tässä suuri markkinaosuus. Ja neljänneksi suuri osa markkinointivaroista menee näille suurille verkkoalustoille eikä enää televisiolle. Mainostajat ja kustantajat valittavat, että he eivät pääse pakoon tätä niin kutsuttua duopolia, mutta kukaan ei pysty sanomaan, miksi jokin tietty mainossisältö tulee näille alustoille. Ja sitten meillä on sellaisia mikroalustoja, joissa on tiettyä sisältöä ja tästä sisällöstä päättävät läpinäkymättömät algoritmit. Ja tuo sisältö sitten moninkertaistuu poliittisista syistä, mutta myös siksi, että se tuo rahaa jollekulle. Nyt startup-investoinnit ovat laskussa, koska näköjään enää ei uskota kilpailuun näiden dominoivien yrity- dominoivia yrityksiä vastaan. Järjestelmä itse asiassa on suurten haasteiden kourissa. Äh, sananvapaus ja yksityisyyden suoja ovat tässä nyt äh, uhanalla ja olemme sietäneet tällaisia äh, toimia – tähän asti siksi, että uskoimme, että se rajoittuu kaupalliselle puolelle. Eli käytön mukavuus on se hinta, joka pitää maksaa siitä, että antaa omat tietonsa yritysten käyttöön, mutta nyt tämä sama ekosysteemi uhkaa sosiaalista kohesiota ja jopa demokratiaa. Me tiedämme, että ihmisiä tarkkaillaan aina, kun he ovat verkossa – ja toisekseen ihmisiä luokitellaan sellaisilla tavoilla, jotka eivät meille sovia. Kolmanneksi ihmisille syötetään tietoa algoritmien analyysien pohjalta sen perusteella, mikä toisi mainostajalle eniten rahaa. Ja tämä kaikki rajoittaa sananvapautta. Eli kun informaatiovoimaa tällä tavoin keskitetään, niin se on luonut hyvin helpon kohteen pahantahtoiselle toiminnalle. Ja me olemme antaneet periksi sille, että julkisiin tiloihin tullaan, tulevat tällaiset pseudojulkiset toimijat. Nämä foorumit ovat paikkoja, joissa informaatiota vääristetään tulojen maksimoimiseksi. Algoritmien muokkauksesta tällaisiin tarkoituksiin on kuultu paljon. Algoritmit voidaan korjata, niitä voidaan suunnitella eettisten eettisten ehtojen pohjalta. Ja tällä tarkoitan sitä, että silloin mietitään, mikä on, mikä on oikea, oikea toimi kussakin tilanteessa, olivatpa käyttäjät sitten työntekijöitä, asiakkaita tai äänestäjiä. Eettisten sääntöjen pitäisi sanella se, että tietty käytös on väärin, vaikka voisikin väittää, että kyllä tämä käytäntö nyt täyttää lainkirjaimen myös yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tämä onkin se suuri haaste, joka liittyy yleiseen tietosuoja-asetukseen ja myös eurooppalaiseen tietosuojaan. Meidän täytyy myös pystyä toteuttamaan lain henkeä, ei vain sen kirjainta. Kaikki joudumme hyväksymään pitkiä ilmoituksia tietosuojaa koskevista asioista, kun käytämme palveluja – digitaalinen, digitaalisten alustojen käyttö jakautuu hyvin epädemokraattisesti. Meidän täytyy nyt pystyä viestimään yrityksille, koska nehän loppujen lopuksi vastaavat toiminnastaan vain omistajilleen. Tästä syystä meidän ei tule nyt hyväksyä vain yritysten omia hyviä käytäntöjä – tai sloganeita Connecting People tai, tai mitä tahansa nämä äh, ovatkaan. Meidän täytyy varmistaa, että vaaleilla valitut päättäjät päättävät tästä toiminnasta, eivätkään nämä voittoa tavoittelevat yritykset. Tähän nykyiseen lausuntoon liittyen olen käytettävissänne vuoropuheluun ja kysymyksiin vastaamiseen. Tuemme täysin äh, Britannian tietosuojavaltuutetun toimia ja kaikkien muidenkin eurooppalaisten tietosuojavaltuutettujen toimia, kun ne jatkavat näitä tutkimuksia ja keskustelemme mielellämme tästä asiasta tietosuojavaltuutetun seuraavassa istunnossa heinäkuussa, kuten kollegani pian viestittää. Tämänpäiväinen viesti on hyvin tärkeä ja mitä tahansa nyt päätättekin tehdä tämän Facebook Cambridge Analytica-skandaalin jälkeen, niin on valtavan tärkeää, miten EU tarttuu nyt tähän haasteeseen ja vielä suurempiin haasteisiin, joita on edessä seuraavan 10 tai 20 vuoden aikana. Meidän tulisi tarttua nyt tähän hetkeen ja perustaa ja, ja luoda riittävästi varmistavia toimia, joilla voidaan varmi, va, varmistaa, että kaikki poliittiset liikkeet pääsevät toimimaan yhtäläiseltä pohjalta ja tästä syystä olen ehdottanut kollegoilleni tietosuojavaltuutetun toimistossa, että loisimme johtopäätöksiä tästä Facebook Cambridge Analytica-skandaalista ja että voisimme hyväksyä jonkinlaiset säännöt poliittisille mainoksille ja viesteille ja että se olisi prioriteetti ja että näin tehtäisiin vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Kiitos. Thank you very much, Giovanni. Kiitos Giovanni. Niin kuin sanoitte, ei ole mitään sattumaa, että pyysimme teidät käyttämään puheenvuoron juuri ennen kuin käsittelemme Facebook äh, Cambridge Analytica kuulemistilaisuutta. Jäsenet voivat esittää muutaman kysymyksen tässä välissä. Barbara Spinelli, olkaa hyvä. Ennen kaikkea haluaisin kiittää oikein kovasti tohtori Buttarellia tästä lausunnosta. Se on hyvin mielenkiintoinen. Minulla olisi kysymys liittyen siihen yhteistyöhön, jota suositellaan tässä lausunnossa. Tehtäisiin yhteistyötä myös AV-alan säätelyviranomaisten ja vaaliviranomaisten kanssa. Miten tällainen yhteistyö toteutuisi, mitä se tarkoittaisi? Eikö tässä ole se vaara, se riski, että poistettaisiin sitten internet-sisältöä sellaisten kriteerien pohjalta, joita ei saada toimimaan itsesääntelyn kautta? Onko sitten kuluttajan suoja ja toisaalta kansalaisten suoja samalla tasolla, kun kansalaiset esimerkiksi äänestävät. Haluaisin kysyä myös, pyytää myös näkemystänne äh, siitä, että miten voitaisiin käyttää ryhmäkanteita, kun kyse on henkilötietojen ja yksityisyyden suojan rikkomuksesta. Tuomioistuin on ollut eri kannalla kuin te silloin, kun kyse on määrittelystä, miten kuluttaja, kuluttajan suoja määritellään. Kiitos. Thank you, Birgit. Kiitos, Birgit Sippel. Vielen Dank, Herr. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset äh, herra Butarellille hänen er-, esityksestään. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että tietojen kerääminen ja työstäminen, vaan että myös kaikki ne mahdollisuudet, mitä näillä profiileilla voidaan tehdä, on ongelma, koska näillä profiilien muodostuksilla niitä voidaan käyttää esimerkiksi mainostuksessa yritysten piikkiin, mutta myös poliittiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sellaisella tavalla, että kyseinen henkilö ei edes voi tietää, että esimerkiksi häneen yksittäisen henkilöön kohdistaa manipulointia – ja että tässä mainoksessa ei tavallaan ole mitään tiettyä, näytä olevan mitään tiettyä poliittista suuntausta. Yleinen tietosuoja-asetus ei ole ainoastaan kansainvälinen malli tietosuoja-asetukselle, vaan se on täällä myös täytäntöön pantava konkreettisella tavalla. Eli täytyy myös valvoa, että näitä sääntöjä noudatetaan ja silloin meidän täytyy myös vahvistaa tietosuojaviranomaisia niin, että niiden valvonta toiminta olisi tarpeen mukaista. Ja ihan sama onko kysymys poliittisista vai taloudellisista näkökulmista, niin siihen liittyy silti toinenkin aihe, nimittäin e-yksityisyys, joka merkitsee sitä, että minun kommunikointini tai kahden henkilön välinen kommunikointi sen täytyy olla suojattu huolimatta sen sisällöstä. Ja kaikki se, mitä me nykyään tiedämme tästä, niin tämäkin on asia, jossa neuvosto seisoo jarrun päällä ja sitä kautta ei ole todennut, miten tärkeää tämä olisi kuluttajille ja kansalaisille heidän suojakseen. Ja sitten ähm, vielä liittyen tähän Facebook-kuulemiseen, johon myös muiden valiokuntien jäsenet osallistuvat. Nimittäin tämä ongelma, josta herra Butarelli puhui, ei koske ainoastaan sosiaalisia verkkoja, vaan kaikkia osapuolia, jotka keräävät paljon tietoja. Eikä tässä ole kysymys vain Facebookista, Googlesta, Amazonista. Tässä minä uskon on kysymys perustavaa laatua olevasta ongelmasta ja ylipäätään siitä, onko oikein, että yritykset kasvavat koko ajan, niistä tulee markkinoilla äh, vallitsevia ja saavat monopolin ja sen jälkeen kilpailu ei enää ole mahdollista. Tämä on ihan perustavaa laatua oleva ongelma, jota meidän täytyy miettiä. Ja sitten vielä lopuksi, jos me haluamme ottaa käyttöön uusia sääntöjä, niin luonnollisesti siihen kuuluu myös se, mistä juuri nyt puhutaan, nimittäin äh, verotusoikeus, kilpailuoikeus, ja tietosuoja, oikeuslainsäädäntö, joten meidän täytyy todellakin myös tietosuoja-asioiden lisäksi toimia muillakin aloilla niin, että voimme taata reilun kilpailun ja perussuojan, tietosuojan kaikilla sektoreilla. Please. Edustaja Albrecht, olkaa hyvä. Um, Kiitos. Niin tämä on viimeinen live-kokoukseni, niin haluaisin kiittää Giovanni Buttarellia ja hänen kollegoitaan siitä, että olette tulleet tänne valiokuntaan niin usein ja tehneet tiivistä yhteistyötä meidän kanssamme näissä asioissa. Ja haluaisin kiittää myös kaikkia kollegoitani tässä valiokunnassa, mutta lisäisin yhden kysymyksen vielä tähän. Tämä liittyy näihin resursseihin, jotka jo nostettiin esiin, eli minkälaiset resurssit valvovilla viranomaisilla on. Eli onko mahdollista tehdä yhteistyötä tietosuojaviranomaisten välillä Euroopan unionissa, mutta myös tuonne oikeusviranomaisten suuntaan, tutkijoiden suuntaan, kilpailuviranomaisten suuntaan, verkkoturvallisuusviranomaisten suuntaan – ja ehkä myös mediaa valvovien elimien kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Olisiko näin? Kiitos. Me kaikki olemme sinulle sähköpostitse ja Twitterissä sanoneet että äh, hyvästit, mutta valiokunnassa emme ole tätä virallisesti vielä sanoneet. En halua nyt nolata sinua, mutta valiokunta kokee kyllä suuren menetyksen, kun äh, jatkat tehtäväsi muualla. Tämä ei ole poliittinen lausunto, kun korostan, että olet tehnyt korkealaatuista työtä. Toivottavasti tulokset näkyvät valiokunnassamme jatkossakin, ei pelkästään tietosuoja-asetuksen tiimoilta, vaan muutoinkin. Kiitos kaikesta tekemästäsi työstä tässä valiokunnassa. really hope you're going today because I've thanked you now. But... Nyt olen kiitellyt jo kolmeen kertaan Twitterissä, eli toivottavasti todella tänään sitten eh, jatkat eteenpäin. Tämä oli ihan hyvässä mielessä sanottu, mutta Jan, kiitos. Eh, tulemme kaipaamaan sinua kovasti. Anna Gomez, olkaa hyvä. I would like to eh, extend also my thanks. Esittäisin myös kiitokseni herra Butarelli ja koko EDPSn tiimille tästä hyvin tärkeästä työstä. Muistan, kun Cambridge Analytica-skandaali puhkesi, niin silloin herra Mutarelli sanoi, että tämä on vuosisadan skandaali. Ja tänään hän kertoi nyt sitten enemmän yksityiskohtaisesti, miksi hänestä silloin tuntui siltä. Tämä on valtava haaste meille kaikille valittuina lainsäätäjinä, mutta samanaikaisesti tiedämme omat rajoitteemme, koska hyvin paljon riippuu meidän jäsenvaltioistamme kysyisinkin häneltä, että eikö hänestä yksi tärkeä tekijä tämän hallitsevan tilanteen äh, hajottamiseksi, eikö se voisi tapahtua verotuksen kautta? Ja tämä on asia, jota meidän tulee vaatia meidän hallituksiltamme, että ne äh, ryhtyvät tiukkoihin äh, verotustoimiin näitä digitaalisia alustoja kohtaan, niin, kuin, niin että se koskisi esimerkiksi osakkeenomistajaa. Te sanoitte, että algoritmeihin voidaan puuttua liikaa, mutta kuka sitä seuraa? AI. Mitä tapahtuu AIlle? On sen, sen etiikalle on mielenkiintoista, koska keinoäly ja sen määritelmä, siihen ei, ei oikeastaan ole liittynyt minkäännäköisiä eettisiä pohdintoja. Luin tänään, että Facebook käyttää jo keinoälyä tiettyjen asioiden hoitamiseen, todennäköisesti mainostuksellisten sellaisten. Kysyisin myös herra Buttarelilta, se mitä me olemme nähneet, niin Cambridge Analytica on vain todennäköisesti jäävuoren huippu. Se on ollut yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Nimenomaan niihin, jotka investoivat vaalien vääristelemiseen niin, että voidaan varmistaa, että tietyt johtavat puolueet voivat jatkaa vallassa oloaan. Ja mm, tässä on todennäköisesti myös bisnesintressejä, mutta ei pelkästään. Esimerkiksi eräs yritys Maltalla ja muualla Euroopassa, jolla on selkeä linkki SCL, joka oli Cambridge Analytican kumppani. Ja ne ovat laillisia yrityksiä, joilla jotka, jotka sitten kääntyvät toimittajia vastaan, jotka ovat paljastaneet nämä väärinkäytökset. Chillings ja ja muut tällaiset yritykset, jotka ovat äh, sitten ryhtyneet kaiken näköisiin toimenpiteisiin näitä toimittajia kohtaan, jotka ovat paljastaneet näitä väärinkäytöksiä. Voisitteko te kertoa näkemyksenne siitä? I'm just going to leave some time for Giovanni. Jätetään hieman aikaa tietosuojavaltuutetulle myös vastata näihin kysymyksiin. Onkohan teillä näkemystä siihen rakenteelliseen kysymykseen, miten yksittäiset kansalliset tietosuojaviranomaiset reagoivat tähän valtavaan kysymykseen. Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen on oikein hyvin reagoinut, mutta onko teillä yleisnäkemystä siitä, miten tämä vaikuttaa kansallisella tasolla? Onko jonkinlaista johdonmukaisuutta havaittavissa? Ja mikä on tietosuojavaltuutetun rooli, kun kysymys muuttuu poliittisesti vaikeammaksi, intensiivisemmäksi, esimerkiksi kun kyse on sähköisestä henkilötietojen suojasta. Thank you, dear chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin vastaisin hyvin kysymyksiin, joita edustaja Spinelli esitti. Me käynnistimme jokunen vuosi sitten aloitteen, jonka nimenä on Digital Clearinghouse, digitaalinen selvityspiste. Olemme järjestäneet monia kokouksia, joissa toimivaltaiset viranomaiset ovat kokoontuneet. He vastaavat siis kilpailuasioista ja tietosuojakysymyksistä. Meidän lähestymistapaan me on ollut se, että kaikilla näillä toimijoilla on tärkeä rooli. Nyt ei pitäisi enää työskennellä erillisinä niin sanotusti siiloissa, vaan kun toimivalta mutta on osittain päällekkäistä, niin tulisi käydä enemmän näkemysten vaihtoa. Kansalliset viranomaiset ovat esimerkiksi vastuussa äh, kilpailun vääristymistä ja siitä, miten massiivisella tavalla kerätään tietoja. Haluaisimme synkronisoida toimintaamme näissä aiheissa. Seuraavassa foorumikokouksessa mukana ovat myös ne, ne viranomaiset, jotka joissakin jäsenvaltioissa ovat toimivaltaisia. Esimerkiksi kun kyse on yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamisesta. Ne toimivat myös esimerkiksi AV-alalla tai vaalien järjestämisen alalla. Emme usko, että tämä johtaisi minkäänlaiseen eh, sensuuriongelmaan. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on ponnisteluista huolimatta vain rajallinen toimintamahdollisuus. Joissakin maissa kuitenkin ryhmäkanteet ovat mahdollisia toisesta näkökulmasta, ei välttämättä siitä, joka on määritelty tietosuojaan silmällä pitäen. Kun ajattelemme mm, oikeussuojakeinoja ja mahdollisia vahinkoja, niin joka tapauksessa Tällainen lähestymistapa voisi olla hyödyllinen. Sitten edustaja Sippeli ja hänen kysymyksensä sähköisestä yksityisyyden suojasta. Sanoisin, että älkää nyt vain lykätkö tätä aihetta vuoteen 2020, aivan niin kuin yleinen tietosuoja-asetus, myös e-privacy-hanke on riittämätön. Esimerkiksi legitimi intressi on ongelmallinen määritellä, jos yritys sanoo, että se toimii vain minimaalisesti tietyllä alalla. Me emme voi mahdollistaa minkäänlaisia porsareikiä. Kuluttajat ajattelevat ja olettavat, että heidän antamansa tiedot käytetään vain ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, joihin he ovat ne antaneet. Viestintätietoja ei saa näin ollen muuttaa rahaksi. E-privacy-hanke mahdollistaa sen, että ihmiset voivat valvoa tietojaan paremmin ja annamme myös markkinoille kannustimia innovointiin. Ei suinkaan vanhojen toimimattomien jäljitysliiketoimintamallien eh, tapaisesti, vaan niin, että ihmiset voivat eh, valvoa omaa mm, elämäänsä ikään kuin verkkoympäristössä. Ja kun kyse on ihmisten yksityisistä viestinnästä, niin ihmisillä täytyy olla siihen valvontamahdollisuus. Emme voi sallia sitä, että Euroopassa toimitaan Cambridge Analytica-skandaalin äh, mallin mukaisesti, vaan meidän on järjestettävä sellainen oikeudellinen kehys, jota me tarvitsemme. Kiitos Jan esittämästäsi kysymyksestä. Usean kertaan olemme todenneet, että sinulla on ollut keskeinen rooli toimivaltaiset viranomaiset koordinoivat, koordinoivat paljon tekemäänsä työtä ja monien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmässä jo tällä hetkellä on mahdollisuus toteuttaa äh, viranomaisten välistä, joskus jopa pakollistakin yhteistyötä. Sitten on myös mahdollisuus siihen, että tietosuojavaltuutetut ovat yhteydessä toimivaltaisiin viranomaisiin eri aloilla. Tässä oikeastaan puutteena ovat resurssit uusien teknologioiden alalla. Tietosuojavaltuutetut tarvitsevat osaamista uudesta teknologiasta. On tehty hyvinkin pitkälle meneviä tutkimuksia. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella Elisabeth Danemanin kanssa yhdistyneestä kuningaskunnasta. On perehdyttävä tuhansiin faileihin. Se, tarvit, se vaatii resursseja ja myös laitteistoja, ohjelmistoja. Olemme havainneet, että noin 25 prosenttia resurssit ovat kaikissa tietosuojan valtuutetun virastoissa kasvaneet, mutta kyse on nyt lakimiehistä. Pitäisi keskittyä entistä enemmän uuteen teknologiaan, uuden kehityksen seurantaan tarvitaan esimerkiksi dataa analysoivia tieteilijöitä ja niin edelleen. Edustaja Gomes, olisi mukava pystyä vastaamaan tähän verotuskysymykseen, mutta jotkut sanovat minulle, että tehän vastaatte tietosuojasta. Suoraan sanottuna minä en ole verotusalan asiantuntija. Joissakin jäsenvaltioissa lähestymistapa on kovin sirpaloitunut ja se aiheuttaa kyllä ongelmia – henkilökohtainen näkemykseni on, että ei ole järkevää, että toimitaan EU, EUn kansalaisten ja kuluttajien eh, kustannuksella ja sitten yritysten tuloja verotetaan vain EUn ulkopuolella. Tässä salissa ja muutoinkin olemme isännöimässä lokakuussa tietosuoja-alan olympialaisia ja 81 maasta osallistuja tulee paikalle ja keskustelemme eh, digitaalialan etiikasta. Tietosuojaviran omaisena katsomme, että eh, juridiset puitteet ovat oleellisia, mutta yleinen tietosuoja-asetuskaan ei tarjoa kaikkia tarvittavia vastauksia, kun kyse on tällaisista vallitsevista liiketoimintamalleista. Olisi pohdittava sitä, mikä on kantamme. Tarvitaan mm, arvokkuutta, kuluttajan suojaa ja arvostamista tämän uuden teollisen vallankumouksen yhteydessä. Kaikki toimintamallit eivät ole juridisesti kestävällä pohjalla tarvitaan eettisiä pohdintoja myös muilla aloilla. Mitä periaatteita tulisi vahvistaa ja kuka on taas toimivaltainen milläkin alalla? Privacy by design ja privacy by default periaatteet voivat toki auttaa tietosuojavaltuutettuja paljonkin. Olemme työstäneet asiakirjan kansainväliseen konferenssiin, jossa käsitellään tietosuojaa ja olemme listanneet tiettyjä kysymyksiä. Olemme halunneet vakuuttaa kaikki toimivaltaiset viranomaiset maailmanlaajuisesti järjestämään suljetun kokouksen tämän vuoden kokouksessamme, jossa käsiteltäisiin aivan erityisesti etiikkaa ja keinoälyä. Mielellämme esittelemme tulokset sitten teille. Nyt täytyy siirtyä sitten viimeiseen kysymykseen, arvoisa puheenjohtaja tietosuojavaltuutetut kautta linjan haluaisivat puhua yhdellä äänellä. Jo ennen kuin yleistä tietosuoja-asetusta ryhdyttiin täytäntöönpanemaan, pyrimme synkronoimaan toimintaamme. Meillä on erilaisia alaryhmiä, joissa käymme näkemysten vaihtoa. On myös luottamuksellisia tutkimuksia, joissa kollegat ovat vastuussa tietyistä kysymyksistä. Yhdistynyt kuningaskunta luonnollisesti on mainittavaa, koska siellä on paljon rekisteröityjä ja se tekee yhteistyötä muiden toimijoiden mukaan luettuna meidän kanssamme. Haluamme saada jonkinlaisen varhaisen varoituksen, jotta olisimme valmiita seuraaviin vaiheisiin. Juridinen analyysi on toteutettu aiemmasta direktiivistä ja sen täytäntöönpanosta. Luonnollisesti on otettava huomioon myös pitkän aikavälin vaikutukset, joita yleisellä tietosuoja-asetuksella on. Mielestäni olemme oikealla tiellä. Haluaisimme vakuuttaa teille, että muutaman viikon kuluttua saatte kuulla jo alustavia tuloksia tästä työstä. Etenemme johdonmukaisesti tietosuoja viranomaisten kanssa kautta Euroopan. Kiitos Giovanni henkilökohtaisesti teille ja koko tiimille tekemästänne työstä. Arvostamme tässä valiokunnassa kovasti tekemänne työtä. Nyt kollegat pieni eh, hengähdystauko. Kollegoita saapuu muista valiokunnista tähän toiseen kuulemiseen, joka käynnistyy aivan hetken kuluttua ja silloin toivotamme tervetulleeksi vieraamme. Aivan hetken kuluttua käynnistämme kuulemisen. Kiitos.